Sen jälkeen ovat äh, äänestys, äh, vuorossa äänestysselitykset. Tavarisin äh, mietinnöstä herra Kleis. Ja, dank u voorzitter. Ik heb uh, tegen het verslag Tavares gestemd omdat de eh, invoering... Kiitos puheenjohtaja. Minä eh, puolsin tätä. Tässä otettaisiin käyttöön tämmöinen, pakolais, äh, tämmöinen uudelleen Äh, äh, asettamispolitiikka. Tänä päivänä tiedetään jo, että tällainen yhdenmukainen äh, pakolaispolitiikka. Sitä edellytetään EU-jäsenvaltiossa, koska turvapaikanhakijoita on niin paljon enemmän. Ja senpä takia tällaisen ohjelman perustaminen nimenomaan laittomien turvapaikanhakijoiden karsimiseksi on hyvä ja on hyvä kun puhutaan pakolaisista tai turvapaikka-asioista, niin silloinhan tietenkin pitää katsoa, että tässä on kyseessä nimenomaan ihmisiä. Ja Belgiassakin meillä on paljon pakolaisia, on sellaisia, jotka hakevat turvapaikkaa, se hylätään ja sitten he jäävät pakolaisina maahan ja, ja, ja heitä ikään kuin palkitaan tästä. Ja sen takia tämmöinen yhdenmukainen ohjelma ei välttämättä edes toimi. Hyvä. Roitova, olkaa hyvä. Předsedkyně, přijali jsme směrnici, která bez pochyby otevře další... Kiitos. Minä eh, kannatin tämän direktiivin hyväksymistä, koska se antaa mahdollisuuden eh, paremmille toimenpiteille, mutta Vera Marinesku mainitsi eilen rahastosta, kun puhuttiin varo. varat, kun puhuttiin tällä hetkellä käytössä olevista varoista, meillä pitäisi olla 4 prosenttia vuosille 2010-2014. Now we move to the Coelho ja se, seuraavana Valjan äh, mietintö, äh, herra Roitinen. Pal, paljon äh, mietintö. Pani předsedkyně, já jsem chtěla... Koelion mietinnöstä siis. Niin hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vielä puhua tästä pakolaisrahastosta ja senpä takia pyysin vielä puheenvuoroa. Minä ilmeisesti äänestin tyhjää ainakin koneeni mukaan, mutta itse asiassa haluaisin tukea parempia edellytyksiä turvapaikanhakijoille ja minä halusin tällaisen asetuksen tai päätöksen aikaa meidän täytyy laitonta pakolaisuutta jollain tavalla pyrkiä vähentämään. Ja sen takia äänestin Schengenin puolesta. Ja nyt me, minä äänestin tämän Schengenin ohje, tietojärjestelmän puolesta, koska meidän täytyy jonkunnäköinen järjestelmä olla tällaisella alueella, jossa ei ole sisärajoja. Itävallan ja, ja, ja Saksan kanta Schengeniin mm, on johtanut siihen, että sisärajoillakin on lisätty muun muassa ruumiintarkastuksia. Minä olen tästä ilmoittanut jo kaksi vuotta sitten, mutta sitä ei ole tänäkään päivänä vielä ratkaistu tätä ongelmaa. Ja nämä tällaiset ruumiintarkastukset selkeästikin rikkovat erilaisten ihmisten oikeuksia, joilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen perusoikeuskirjan perusteella. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten Tavaresin mietinnöstä. Ensimmäisenä puheenvuoroa näin pyytänyt herra Una politica migratoria, signor Presidente, che voglio essere equire. Niin, hyvä puhemies. Siirtolaispolitiikan, joka toimii oikeudenmukaisesti, tulisi myös kattaa kestävän asettautumisen uudelleensijoittamisen ohjelma, eikä pelkästään humanitaarisista syistä, vaan myös poliittisista ja taloudellisista syistä tämä on välttämätöntä, sillä kaikki nämä siirtolaiset ovat rahoituksen ja talouden kannalta myös hyvin tärkeitä ja minun mielestäni meidän valtioidemme täytyisi nyt enemmän sitoutua tähän työhön yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja jos ajattelen nyt näitä uusia rahoitusnäkymiä, niin meidän täytyisi hyväksyä tällaisia ad hoc-järjestelmiä tiettyjen rahastojen kautta, ja me haluamme, että kaikki voisivat lähteä liikkeelle sen puolesta, että haavoittuvimmassa asemassa olevat pakolaiset erityisesti saavat riittävästi apua apua ja myös saavat asunnon ja työn päästäkseen yhteiskuntaan sisälle. Herra Kreis on lähtenyt jo, joten mennään Lullingin mietintöön. Rova Reutever. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové. Niin hyvä, puhemies. Hyvät naiset herrat, on hyvä, että laisten oikeuksien sukupuolten tasa valiokunta on, mietintö on saanut niin hyvin tukea tänään. Olen tietoinen siitä, että, että jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa, että itsenäiset ammatinharjoittajan naiset saavat samanlaiset oikeudet kuin miehet, mutta tässä selkeästi tulee esille sellaiset edellytykset ja, ja ehdot, joita jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa, mutta kuitenkaan tämä ei noudata suoraan toissijaisuusperiaatetta mutta Lissabonin sopimuksen perusteella myös kansallisella eduskunnilla on valtaa ja haluan nähdä, miten jatkossa ne käyttävät omaa valtaansa vai jatkavatko vain pelkkää kritisointia asiasta. Edustaja Minä olen äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minusta on erittäin tärkeää, että kaikille nainenhan ansaitsee jokaista tekemästään työtunnista 17,5 prosenttia vähemmän kuin miehet. Viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana tämä kuilu on kaventunut, mikä tietysti hyvä, ei ole ainakaan kasvanut. Minä kannatan ehdotusta säännöllisesti selvittää miesten ja naisten palkkakehitystä niin, että, että syrjiminen Euroopassa loppuisi.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 kantamme on ollut hyvin ristiriitainen tämän mietinnön osalta. Monet kollegat ovat tuoneet esille muita ehdotuksia tässä täysistunnossa, kuten esimerkiksi tämän mietinnön sovellusavan laajentamisesta. Minä kannatan tätä ideaa, mutta kuitenkin meidän pitää puhua myös teknisistä määritelmistä ja sen takia tarvitsemme komission apua. Tämän takia en äh, äh, äänestänyt puolesta, vaan haluan pyytää tässä vaiheessa komissiolta lisätyötä, jotta saisimme jonkun hyvän ehdotuksen aiheesta. Edustaja Lokkegaard. Det är er bara för att säga att jag stämde mot dele Kiitoksia. Minä, minä äänestin e- eräitä osia vastaan tässä mietinnössä. Siinä on kysymys uudesta järjestelmästä. Minusta ei ole ollenkaan selvää, e, että etujen pitää, edut välttämättä ovat e, haittoja suurempia. Ajatellaan tätä protektionistisia hankkeita tässä taustalla. Siksi vasta äänestin sitä vastaan. Nyt sitten Alva, Alvesin mietintö. Siellä ensimmäisenä herra Krobalski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitokset puhemies. Hyvä puhemies, minä olen äänestänyt tämän aloitteen puolesta, koska se erityisesti tiettyjä Euroopan unionin alueita tukee ja meidän täytyy pitää niiden ongelmat mielessämme taloudellisesta näkökulmasta erityisesti. Ne kuuluvat tiiviisti meidän toimintaamme ja niillä täytyy olla samat mahdollisuudet kuin kaikilla, kaikilla muillakin Euroopassa. Ja nämä ohjelmat, joita esimerkiksi maatalouteen ja kalastukseen on ohjattu, voivat auttaa kehitystä näillä alueilla. Kiitoksia, Riekainen. Riekainen. Riekainen. On the Alves report. Alvesin mietinnöstä. On the Alves report. Alvesista. Agriculture in outermost regions. Äh, Minä haluaisin ilmaista huolen aiheeni banaanin tuottajien osalta bana, bana, ähm, tuolla Kanarian saarilla, Kuotelupelle ja Martinikellä. Äh, nämähän ovat syrjäisiä seutuja äh, ja itse asiassa tuottaminen on vaikeutunut sen jälkeen, kun EU teki VTOssa sopimuksen latinalaisten, latinalaisen amerikkalaisen äh, maiden bananin tuottajien kanssa. Vuonna 2006 EU uudisti banaanien markkinajärjestelmän ja antoi tiettyä, tietyn osan budjetista tukena banaanin tuottajille. Uudistuksen jälkeen EU on sitonut 280 miljoonaa euroa vuosittain banaanin tuottajille Kanarian saarilla ja Ranskan Antilleilla, Madeiralla ja osittain myös Asoreille meidän pitäisi tuki, tukea pitää hyvänä, mutta tuottajille tämä tuki ei useinkaan riitä ja senpä takia haluaisin pyytää toimivaltaisia tahoja ryhtymään toimenpiteisiin, jotta voitaisiin varmistaa se, että tällaiset perinteiset EU-tuotantoalat eivät joudu kärsimään strategisesta ulkomaankaupasta. Edustaja Guinness. Kiitos, kiitos puhemies minä äh, kannatan tätä mietintöä, koska siinä äh, äh, purataan maatalouspolitiikkamme eriarvoisuukseen, mutta haluaisin kuitenkin komissaari Charlesin kommentti kommentteja koskien Mercosur-maiden kanssa avattavista neuvotteluista. Hänen sanansa toivat varmaan lohtua hänen kuulijoilleen, koska hän sanoi, että hän tulee varmistamaan EU-viljelijöiden ja EUn toimintamallin turvaamiseksi, mutta kuitenkaan en ihan vakuuttunut tästä, koska on ihan komission omista papereista käy selväksi, että Euroopan unionin lihakarjan ja kanan tuottajat joutuvat kärsimään tästä sopimuksesta. Nyt koko neuvottelut ollaan avaamassa kriisin aikoina, budjetit ovat uhattuina, meidän rahat saattavat loppua ja maataloustuotteiden hinnat saattavat edelleen määristyä. Tässä ei ole mitään järkeä ja toivottavasti komissaari kuulee nämä näkemykseni. Kiitoksia edelleen Ashfordin mietintö ympin yksinkertaistamisesta. Siellä edustaja Morvai on ensimmäisenä puheenvuoron käyttäjä. Kiitos. Tämä tosiaan yksinkertaistaminen on hyvä, koska on valtavasti kaikkia byrokratiaa, joita tuottien tänä päivänä pitää, pitää täyttää ja toivon, että tämän mietinnön seurauksena saadaan hyvä suhde eh, virastojen, niiden virastojen, jotka eh, ovat varsinkin kommunistikin jälkeisissä jäsenvaltiossa, kuten Unkarissa, tästä täytäntöönpanosta ja sitten tuottajien välille. Eh, tämmöinen virastojen rankaiseva lähestymistapa ei ole mitenkään hedelmällinen. Pitäisi saada aikaan yhteistyötä virastojen ja tuottajien välille ja tällä hetkellä vain tuottajat ovat vastuussa siitä, että kaikki pienen pienet yksityiskohdat raportoidaan ja, ja, ja sitten jos niin ei tapahdu, niin rankaistaan, mutta myös valtiolla pitäisi, tai näillä virastolla pitäisi olla jonkunnäköinen vastuu, vastuu esimerkiksi silloin, jos maksut viivästyvät ja, ja, ja tuottajien pitäisi pystyä myös äh, käyttämään muutoksenhakukeinoja puolustuksekseen. Antoniosi. Sitten edustaja Antoniosi. Grazie presidente. Ho votato... Kiitos puhemies. Minä olen äänestänyt äh, Ashworthin tekstiä, tekstin puolesta, koska minun mielestäni erilaisten hallinnollisten hallinnollisen sekasotkun yksinkertaistaminen yhteisessä maatalouspolitiikassa on sekä toivottavaa että aivan välttämätöntä. Maataloustuottajien täytyy pystyä käyttämään hyväkseen kaikin tavoin tätä politiikkaa. Aivan liian usein nykyisin he joutuvat kärsimään tästä hallinnon hitaudesta ja raskaudesta. Näiden, näiden uusien edustusten avulla kaikki varmasti paranee sekä toimivaltaisten viranomaisten näkökulmasta että maataloustuottajien näkökulmasta, näkökulmasta. Meidän täytyy myös sitten hyviä käytäntöjä pystyä vaihtamaan sekä tuottajien että viranomaisten välillä. Mm, puhemies, yhteinen maatalouspolitiikan pitää katsoa myös kasvun äh, edellytyksiä ja Äh, kustannusten leikkaaminen, tällaisia asioita, joita on vaikea mitata, niitä pitäisi vähentää. Ja erityisesti tämä koskee hyvin monimutkaisia näitä täydentäviä ympäristöehtoja. Meidän mielestämme yksinkertaistaminen ja äh, avoimemmaksi muuttaminen on tarpeen tuottajat, tuottajien pitää pystyä käyttämään enemmän aikaa pellolla kuin kirjoituspöydän ja tietokoneen äärellä. Ja meidän mielestämme tätä, tätä mietintöä pitäisi todella ryhtyä täytäntöön panemaan. Edustaja Dodds. Uh, Madam President. Puhemies, minä äänestin tämän mietintön puolesta, niin kuin monet muutkin, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä alueidensa viljelijäväestön kanssa. Yksi avainkysymyksistä, jota aina saa kuulla, koskee byrokratiaa, joka, joka alaan liittyy. Äh, uuden ympin äh, avain äh, uudistus pitäisi olla byrokratian vähentäminen. Lainsäädännön tulisi olla järjellinen viljelijöiden kannalta heidän päätyönsä on elintarviketuotanto eikä paperin täyttö. Tässä perään kuulutetaan myöskin joustoa jäsenmailta ja aivan erityisesti eh, komissiolta eh, ja er, er, er, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta. Tilintarkastajat eivät juurikaan ole käyttäneet maalaisjärkeä puhumattakaan joustavuudesta eh, näitä säädöksiä tulkitessaan. Lisää maalaisjärkeä todellakin tässä tarvitaan ja tarvitaan myöskin äh, lisää äh, tukia, äh, esimerkiksi tila, tila, tilatarkastusten ja vertaamiseksi siis niistä koituviin sakkomaksuihin arvoisa puhemies. Niin kuin otettiin äh, tämä uusi äh, politiikka käyttöön, niin monikaan ei ymmärtänyt, miten nämä täydentävät ympäristöehdot, joita tuottajien pitää noudattaa, joihin liittyy 17 direktiiviä. Meidän pitäisi nyt katsoa, miten me lakeja säädämme yksinkertaistaaksemme. Yksi asia, jota halusin kommentoida, liittyy tarkastuksiin. Nimittäin meillähän on tämä täydentävien ympäristöehtojen tarkastukset, mutta tuottajat joutuvat kokemaan muillakin tasoilla tuota tarkastuksia, jalostajat ja vähittäismyyjät ja muut ja muut. Joten jonkinnäköistä koordinaatiota tarvitaan, eikä tarkastusten lisäämistä ja, ja, ja, ja tuplaamista, koska ne eivät siinä mielessä tuo lopputuotteeseen lisää turvallisuutta, mutta ne lisäävät valtavasti

On hyvä saada tällainen mietintö, joka alkaa sanalla yksinkertaistaminen, koska sen ei pitäisi tietenkään olla tavoite sinänsä, mutta se tarkoittaa, että tähän saakka kaikki on ollut liian monimutkaista. Mikä tahansa aihe pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen eikä päinvastoin. Ja tällä, tähän saakka on ollut liikaa monimutkaisia. Kaikki, jotka ovat olleet tuottajien kanssa juttusilla, niin tiedätte, että heillä on aivan liikaa työtä, byrokratiaa ja, ja tarkastajien vastaanottamista ja muuta, joten on hyvä, että tällaista yksinkertaistamista äh, äh, äh, aiotaan saada aikaa. Tietenkin tuottajat itse tietävät parhaiten, miten viljelevät omaa maataan, jotta saavat parhaan mahdollisen tuoton sitä ja miten käsittelevät omia eläimiä, jotta saavat niistä parhaan tuoton. Ja se, että jossain vaiheessa toivomme, että meidän ei tarvitse enää pyrkiä kohti yksinkertaisuutta, koska säännöt ovat riittävän yksinkertaisia. Edustaja Trypelin mietintö seuraavaksi. Edustaja Jäättämäki. Presidentti, äänestin mietinnön puolesta, mutta tärkeässä pykälässä 34, amendment 5, äänestin väärin. On todella tärkeää, että tätä hiilijalanjäljen määrää selvitetään ja että selvitetään myös sen kustannukset. olisi korkea aika siirtyä yhteen parlamentin istuntopaikkaan ja olen todella iloinen että ison britannian uusi hallitus on ottanut ohjelmaansa sen että tämä asia nostetaan esille. toivon että muutkin jäsenvaltiot siihen tarttuvat. kysymys on ympäristöasiasta kysymys on kustannuksesta ja niin kauan kuin eu parlamentilla on mahdollisuus käyttää tällaiseen ralliin niin paljon rahaa kuin nyt käytetään me emme tiedä mitään taloudellisesta kriisistä. kiitoksia. kiitoksia. seuraavaksi edustaja ryylen mietintö edustaja alvano. Mrs. Alfano, on the... Alfano Ryylen mietinnöstä. Scusi, io avrei voluto fare anche, avevo chiesto. Niin, Anteeksi. Minä halusin myös käyttää puheenvuoron tuosta rakennusten energiatehokkuudesta. Saanko käyttää puheenvuoron nyt ja sitten siirrymme Ryyliliin? Please, go ahead. Käyttäkääpä nyt pois, mutta rivakkaan tahteen, kiitos. Quanto riguarda... Eh, niin, kiitokset. Siis Tsikaun mietinnöstä. Minä olen äänestänyt direktiivin energiatehokkuus kysymysten puolesta. 2020 meidän täytyisi olla saavuttanut se tilanne, että että suurin osa rakennuksista toimii energiatehokkaammin, huomattavasti energiatehokkaammin kuin nyt, ja lopputulos olisi nolla uusissa rakennuksissa. Itse asiassa kyse on myös energiantuotannon muodosta ei, ja uudesta lähteestä, eli meidän ei tule odotella tässä vielä kymmentä vuotta, koska kaikki jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin jo nyt ja ryhtyä käyttämään niitä varoja, joita meillä on olemassa sijoitettavaksi energia energiantuotannon tehokkaammaksi tuo, teho, teho, tehostamiseksi. Ja näin me voimme sitten varoja säästää ja jos me oikopäätä samat varat investoimme tähän energian tuotantoon tehokkaammin, niin saamme parempia tuloksia kuin tällä menetelmällä. Ryylin tekstistä olen äänestänyt sen puolesta, koska on oikein merkittävää parlamentin äänestää näiden julkisten hankintojen talouskehityksen puolesta. Tämä auttaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei ole käytössään huimaa määrää juridista apua. Ja meidän täytyisi erityisesti julkisissa ostohankkeissa ottaa esiin myös ympäristökysymykset ja kaikki talouskysymykset. Meidän täytyy joka tapauksessa avoimuus taata julkisten hankintojen valinnassa, koska kyse on yhteisistä julkisista rahoista ja sen takia esimerkiksi internetin käyttö, internetin kautta voidaan tätä tietoa välittää kansalaisille kaikissa valtioissa valtioissamme ja näin lisätä avoimuutta myös. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rova Roittava. On the ruler report. Ryylän mietintöön äänestysselitys. také k největším příkladům, kde vzniká korupce. Niin, valitettavasti <clears throat> epäreilu tarjouskilpailu toiminta johtaa korruptioon. Siksi tietenkin vastustan sitä. Samanaikaisesti haluaisin sanoa, että jos emme saa komissaarin portaalia, jossa käsitellään epäilyttäviä sopimuksia, diilejä, Äh, emme voi taistella niitä vastaan. Äh, tämän tietokannan tulisi olla sopiva myös pk-yritykselle. Siitä tulisi käydä ilmi esimerkiksi se, mikä on yhden moottoritiekilometrin äh, eurohinta ja niin edespäin. Haluamme myös, että sieltä näkyvät ilmi toistuvasti tarjouskilpailujen voittajat. Kiitos. Madam President. mietintö Kiitoksia. Minäkin halusin puhua energiatehokkuudesta, mutta sääntönä on se, että jos tarkistuksia ei ole, niin silloin ei ole myöskään äänestysselityksiä. Joka tapauksessa tästä, tästä mietinnöstä nyt siinä hyvin selvästi haluan hylätä tämän mietinnön kohtien 44 ja 45 pohjalta. 44 kohta on erittäin häiritsevä. Viime vuonna parlamentti painosti komissiota auttamaan maitotilallisia Euroopan unionissa, koska he olivat vaikeassa tilanteessa, mutta komissio vastasi tässä hätätoimena vientirahastolla ja Tästä hyötyivät vain uusiolentilaiset, ei se ole mikään kehitysmaa. Jos tämä kohta nyt otettiin tähän muuten hyvään mietintöön, niin tämä oli kyllä huono palvelus Euroopan parlamentille ja koko Euroopan unionille, joka taistelee tässä. Me vähennämme tuotantoa, tuotantoa ja meidän täytyy nyt tarttua näihin asioihin. Kiitoksia, Robin olette olettavan oikein. Luulen, että Alvano aikoi jatkaa samalla tavalla kuin Robin Jättemäkikin, mutta tämän, tähän mietintöön ei kuuluisi äänestysselityksiä. Olette aivan oikeassa. Sitten edustaja Kelly. Sorry, uh, President. Thank you. Kiitoksia puhemies. Halusin vain sanoa, että olen yhtä mieltä kollegani kanssa, McGinnessin kanssa. Meillä oli ongelmia näiden ehdotusten suhteen ja siksi emme noudattaneet EPPn linjaa, kuten normaalisti olisimme tehneet. Ja McGinness jo tässä tulikin selittäneeksi, miksi näin teemme. Varmasti ymmärrätte. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan. Toivottavasti todellakin ymmärrätte. Jos voimme sitten mennä listan mukaan. Rannerin mietintö ensimmäisenä. Mulla on edustaja Van Daalen. Voorzitter, ik heb het rapport Ranne gesteund omdat het eh, een goede oplossing biedt voor de problematiek van... Tässä tarjotaan hyviä ratkaisuja eh, erityisesti rekkaliikenteeseen. Tässä on kyse siitä, miten tulkitaan lainsäädäntöä. Se nähdään kohdassa 17 tasamuutossa versiossa. Komission täytyy yhteistyössä Eurokontrolli ja muiden tahojen kanssa huolehtia artiklan oikeasta tulkinnasta. Tämän täytyy olla selkeä tulkinta, joka, jonka kaikki asianosaiset tuntevat. Ja kohta 27 tästä, tästä haluaisin kehottaa kaikkia kiinnittämään huomiota tähän epäkoht- siis kohtuuttomaan käsittelyyn sääntelyyn. Täytyy puhua lepo- ja ajoajoista. Täytyy olla näyttöä, eli se täytyy, kaikki rikkomus täytyy ilmoittaa eurokontrollille. Kiitoksia. Seuraavaksi Antonio Niosti. Grazie Presidente. La relazione del collega sottolinea in maniera precisa. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä mietintö aivan oikein korostaa niitä merkittäviä eroavaisuuksia ja rikkomuksia, joita on tieliikennelainsäädännössä jäsenvaltioissa. Minä puolan näitä esitettyjä toimia, jotka liittyvät harmonisointiin ja tasa-arvoiseen kohteluun rikkomistapauksissa eurooppalaisella tasolla ja myös Puolan eurooppalaisella tasolla toteutettavaa koordinaatiovälinettä. Kiitoksia. Tämä istunto on keskeytetty ja jatketaan kello 15 paikallista aikaa.